Witam Państwa. Mamy... Hyvät naiset ja herrat, toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tämän aamun kokoukseen. Ja esitystä mukaisesti me aloitamme koneäänestyksellä – lääkärehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö sekä neuvoston direktiivin 90 67 ETY kumoaminen. Esittelijä on, on rouva Aguilera ja nyt me siirrymme äänestykseen. Mutta haluaisin antaa kuitenkin ensin teille, rouva esittelijä, puheenvuoron vai haluatteko käyttää myöhemmin puheenvuoron? Nyt vai myöhemmin? Pani poseł mówi, że możemy przejść do głosowania. Rova esittelijä siis suosittelee, että menemme suoraan äänestykseen. Meillä on yli 400 tarkistusta. Useimmat ovat meidän valiokunnastamme, muut on tehnyt ympäristövaliokunta. On myös kompromissiehdotuksia. Ja nyt lähdemme äänestykseen siis. Toivon, että teillä kaikilla on äänestyskortit mukana. Mitä tulee sitten kompromissitarkistuksiin, me äänestämme koneäänestyksellä. Minä yritän joskus hiukan yksinkertaistaa asioita ja jos useimmat ovat asian puolesta, en tule enää kysymään sitten kuka on vastaan tai kuka äänestää tyhjää. Tarkistus 41 puolesta. Pyydän nostamaan käden. Kiitos. Hyväksytty. Envi 1 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Kompromissi 7 Avaan äänestyksen. kompromisti 7. Äänestys alkaa. Ensimmäinen äänestys kestää toista, joka on pitempään. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme eteenpäin. Tarkistus kahdeksan koneäänestyksellä. Avaan äänestyksen. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eteenpäin tarkistus 98. Se on sivulla neljä äänestyslistassa. Ja nyt äänestämme kättä nostamalla. Kukaan puolesta? Vast, puolesta? Hyväksytty. 99 puolesta. 99 hyväksytty. 101 ensimmäinen osa. On, ah niin, 100, siis 102. Tarkistus 102 siis. 102, ensimmäinen osa puolesta. Pyydän nostamaan käden. 102, osa 1. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 104. Kuka on puolesta? Vastaan hylätty. 105. Puolesta, vastaan, hylätty. 106. Puolesta, hyväksytty. Ja nyt Envi 17, se raukeaa, 107. 107. Puolesta, vastaan hylätty. Nyt taistus kahdeksan puolesta hyväksytty. Nyt tarkistus yhdeksän. Tarkistus numero yhdeksän puolesta hyväksytty. Nyt 109 ja 110. Kuka on? Anteeksi, ei, ei, ei. 119. Puolesta 119. Hyväksytty. rady i 130... Ja nyt 134. Anteeksi, ei, vaan 136 puolesta, 136 ja 137 puolesta hyväksytty. Ja nyt menemme eteenpäin. Kompromissi numero 11. Kompromissi numero 11. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. EVPstä äänestää yksi liikaa. Ah, okei. Okay. Okay. Dobrze, powtarzam głosowanie nad kompromisem 11. Otwieram. Hyvä. Siis äänestys uusitaan. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. sto sześćdziesiąt cztery kto jest za? kto jest za poprawką sto sataneljäkymmentäneljä sataneljäkymmentäneljä puolesta hyväksytty. Ja nyt 143 puolesta anteeksi ei 244. Okei, 144. Kto za 144. Toistamme äänestyksen 144 ja sataneljäkymmentäviisi Siis kummastakin äänestämme puolesta. Hyväksytty. Ja nyt jatkamme 143 puolesta. Ei. Anteeksi, tämä raukeaa. Ei, anteeksi, 13. Kyllä, kyllä 13. Tarkistus, anteeksi, kyllä, ei. Puolesta 149 nyt sitten. Hy- puolesta vastaan raukeaa. Hylätty. 150 köstingää hyväksytty. Kompromissu 9. Ja nyt Kompromissi numero yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Sitten 160 puolesta hyväksytty. 17. Esittelijöitä puolesta hyväksytty. Saattaa 62. Toinen osa. 162. Puolesta vastaan hyväksytty. 163. Tarkistus 163. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneäänestyksellä. 163. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten vuorossa kompromissi numero yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämän jälkeen 189 sivulla 8. Puolesta, 189 puolesta. Vastaan. you. We heard a one nine... Me kuulimme englannin tulkkauksesta 198 ja 189. Kumpi näistä oli, kun nämä luvut tulivat niin nopeasti? Kumpi oli kyseessä?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 Envi 30. Puolesta vastaan raukeaa. Sitten 194 puolesta vastaan hylätty. 195 puolesta Kiitos. Vastaan. Hylätty. 196. Kuka on puolesta hyväksytty? Next. One, what, no. what happened to 196? Uh, approve. Kto jest za poprawką 109? Nyt jatkamme vuorossaan 138. 198. Hyväksytty. Ja nyt jatketaan en 199 De Castro puolesta hyväksytty. Tarkistus 200 Puolesta? Ei, ei, ei. Poprawka 30, 32, przepraszam, poprawka NV 30. Anteeksi, meidän pitääkin jatkaa NV 32 puolesta. Hyväksytty. Sitten tarkistus Rova Köstingertä 201 puolesta jest poprawka dwieście została odrzucona poprawka tarkistus kaksisataa siis hylättiin kaksisataakolmekymmentäkaksi hyväksyttiin ja kak... 102 eh, Rova mitä näistä nyt siitä. Siis Rova Köstingerin tarkistus hyväksytty. Herra Tarabella. The uh, has... 200 raukeavat, koska 199 menee läpi. Okei, okay, right. Olette oikeassa. Okei. Okay. Tämä on nyt kyllä tarkistettava. 33. Chyba chcę za szybko głosować. Nyt on vuorossa Kristus 33 olin varmastikin hiukan liian nopea tässä. 33 puolesta hyväksytty. Ja nyt 203 de Castro puolesta hyväksytty. Musimy, bo jeszcze musimy głosować poprawkę 202 pani Hazakam. Meidän täytyy äänestää 202 Rova Hasenkampilta 202 puolesta vastaan hylätty. Myśmy głosowali. 203 jo äänestettiinkin. Ja nyt on vuorossa 205 puolesta hyväksytty. 206 puolesta hyväksytty. Tarkistus 34 Envistä puolesta hyväksytty. 23 e, hyväksytty. 207 puolesta hyväksytty. 208 puolesta vastaan hylätty. kymmenen Puolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksellä avaan äänestyksen. Tarkistus 210. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhden äänen enemmistöllä hyväksytty. Nyt 211 puolesta. 211 hyväksytty. 212 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi numero kaksi. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt tarkistus 200 33. Kuka on puolesta? Saman sisältöön kuin tarkistus 38 envistä. Hyväksytty. Ja nyt 220 puolesta hyväksytty. 26 esittelijältä puolesta hyväksytty. 236 ja 37 ja 38 yhtenä kokonaisuutena hyväksytty. Ja nyt poprawka 239 eh, puolesta. Hyväksytty. 240. Ei. 241-42 yhdessä. Puolesta vastaan Kompromissi numero kolme. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Niin, olkaa hyvä. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 246. Downtown. 246 puolesta hyväksytty. Nyt Envi 40. Puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistus 262 ja Envi 42 puolesta vastaan hylätty. 263 puolesta hyväksytty. Ja nyt jatkamme kompromissin numero mm, ei. Askel taaksepäin kuitenkin vielä. Tarkistamme tarkistus 263 263. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Anteeksi, todellakin hylätty. Ja nyt, siis ero oli todellakin pieni. Tarkistus numero neljä. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Nyt jatkamme 271. Zulo, Zulo. 271 puoli hyväksytty. Ja nyt tarkistus numero 5. Äänestys alkaa. Tarkistus numero 5. Äänestys alkaa. Niin. Samika. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 277. Tarkistus Eriksson. Puolesta 277 hylätty. 280 puolesta hyväksytty. 281 puolesta. Ai ai ai ei, se raukeakin. Nyt kompromissitarkistus 6. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 286. Kuka on puolesta? Äänestämme vastaan. Hylätty. Ja nyt 284 ja Envi 45 puolesta vastaan hylätty. 282 ja 283, kuka on puolesta, hyväksytty. 290 puolesta, kiitos, hyväksytty. 2 tarkistus 32 esittelijältä puolesta hyväksytty. Poprawka 29. Ja nyt sitten liitteet. 291 puolesta vastaan hylätty. 292. Ei. Yes, but I said 293. Okay, sorry. 293. 293 puolesta hyväksytty. 294 puolesta vastaan hylätty. 200, nyt tarkistamme vielä. 294 koneäänestyksellä äänestys alkaa. No. No sellainen vaikutelma, että se olisi hylätty, mutta tarkistetaan äänestyksellä. Äänestys päättyy. Ja aivan oikein. Se oli hylätty. Jatketaan. 295. Puolesta. Hyväksytty. 296. Ei. Me menemmekin takaisin, tarkistamme 295. Äänestys alkaa. Tarkistus 295. Dantään koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja niin, herra Tarabella, olin oikeassa. Todellakin Yksi ääni eroa vain. No niin, sitten jatketaan. 296. Tarsus Rova Kasekampilta herra Ekiltä puolesta vastaan hylätty. Envi 46, osa 1. Puolesta vastaan hylätty. Tosa kaksi puolesta vastaan hylätty. Ja nyt kaksi yhdeksän seitsemän De Castro ja, ja 34 esittelijältä puolesta hyväksytty. 298. 298 puolesta Puheenjohtaja Ranskassa sanotaan, että aina pitäisi olla silmät niskassakin. Nyt vaikuttaa siltä, kun te ette äänestäessä katso eteenne. Kuinka tiedätte, äänestävätkö ihmiset kyllä vai ei? Te ette koskaan katso eteenne. Tak, e, jeśli patrzę i mam e, trzy największe grupy... Niin, minä näen edessäni kolme suurinta ryhmää. Kolme suurinta poliittista ryhmää. Näen minä kolme suurta. Ja nyt näen, että se ehkä saattaa merkitä enemmistö, mutta olet todellakin aivan oikeassa. Pyrin katsomaan hiukan pitemmällekin ja täsmällisemmin. E, pana posła tu e, dwieście dziewięćdzisiąt siedem i trzydzieści cztery e, de castro ja kolmekymmentäneljä de castro ja esittelijä puolesta kiitos hyväksytty nyt 298 Hasekamp puolesta vastaan hylätty 35 hyväksytty. Envi 47 puolesta. Tarkistetaan. Avaan äänestyksen. Zamykam Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 300 ja Envi 48. Ei. 301. 301. Sullo puolesta hyväksytty. Kolmesataa ja viisi, kolmesataa viisi puolesta hyväksytty.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 Siirrymmekin nyt Envi 49 puolesta vastaan. Hylätty. 309. Ei. Tarkistamme Envi 49 avaan koneäänestyksen. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. hylätty. Dantain, olkaa hyvä. Monsieur le Président, il semble que vous avez oublié. 305 taisi unohtua, puheenjohtaja. sekretariat potwierdził e, uwagę pana posła Dante. Tämä on todellakin totta. 305 äänestämme. Kuka on puolesta? Hyväksytty. Sprawdzamy poprawkę 305. Sprawdzamy poprawkę 305. Tarkistamme koneäänestyksellä. Avaan äänestyksen. 305. Avaamme äänestyksen. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kiitos. Kiitän teitä, herra edustaja. Ja nyt 36 esittelijältä. Tarkistus 36 puolesta. Hyväksytty. 310 puolesta vastaan hylätty. 311 De Castro hyväksytty. 312 ja 313 puolesta hyväksytty. 314 puolesta hyväksytty. 315 puolesta hyväksytty. 37 ja 316 puolesta hyväksytty. kolmesataayhdeksäntoista ja 320 puolesta vastaan tarkistamme. 319 ja 320. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 321 puolesta hyväksytty. ehkäpä voisi äänestää yhtenä kokonaisuutena 322 ja siitä aina 326 puolesta hyväksytty. Kolmes, 327 puu hyväksytty. Envi 50 puolesta hyväksytty. 331 ja N51 puolesta vastaan. Hylätty. Ja nyt tarkistus numero 10, kompromissitarkistus numero 10, kompromissi 10, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme, neljä, kolme. Andrieu puolesta. 344 ja 45. Hyväksytty. Kiitos. Ja nyt ovat vuorossa 36 en 55 puolesta Ai, ei, ei, ei. Pani poseł e, Hazakamp. To jest za poprawką 42. 42. Tarkistus 42 puolesta vastaan hylätty. 43. 43 NY puolesta vastaan hylätty. NV3 and 44. Poprawka NV44. To, no, no, no. NV. NV. Envi, envi. Puolesta, vastaan, hylätty. Ei, ei, vielä kerran. Kuka on siis Envin tarkistuksen puolesta hyväksytty? Vera Enjy. German in the English translation. Englanninkielisessä toistinnossa ei ole ollut mitään enviä ja numero, vaan sieltä sanottiin vain envi. Ja se ei nyt kyllä riitä, ikävä kyllä. Siis mikä envitarkistus tässä oli kyseessä? Envi numero 3. Envi numero kolme. Envi kolme. Tarkistus on hyväksytty. Ja nyt 44. 45. Poprawka 45 i 40. Anteeksi, 45 ja 47 yhdessä. 45 ja 47 yhdessä hyväksytty. 46 ja Envi 4. Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 48 ja Envi 5. Puolesta vasta hyväksytty. 49 puolesta hyväksytty. Ja nyt siirrymme tarkistukseen

59. 59. Tarkistus 59. 59. Puolesta. Vastaan. Vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksellä 59. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty.

69 puolesta hyväksytty. Seitsemänkymmentäseitsemän, tarkistus 77 puolesta vastaan, hylätty. tarkistamme 77. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 78. Vastaan. Hylätty. 81 puolesta, 81 vastaan, hylätty. 82 ja Envi 11 puolesta, hyväksytty. 83 puolesta, vastaan, hylätty. Envi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 äänestämme esityksestä muutettuna. Avaan äänestyksen. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Esitys on hyväksytty. Ja nyt äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, kiitän. Ja kolmas äänestys koskee päätöstä aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa artiklan 73 kohdan 2 mukaisesti. Edustaja Dantain. No, no. E, w sprawie składu zespołu negocjacyjnego, któremu przewodniczy... Kysymys on siis siitä, mikä on neuvotoryhmän kokoonpano. Johdossa on esittelijä ja varjoesittelijät mukana – Tarvitsemme siis kaksi kolmasosaa äänistä tässä äänestyksessä. Äänestys alkaa. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Mamy dwie trzecie. Meillä on kaksi kolmasosaa äänistä. Tämä on hyväksytty. Siis esit- me onnittelemme nyt niitä, jotka ovat tässä neuvotteluryhmässä. Ja nyt esittelee saa puheenvuoron. No joo, unikamente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, teknistä tiimiä, kaikesta tiestä. Tämä on asia, joka oli hyvin tekninen mutta olemme saaneet paljon apua eri ryhmien teknisiltä tiimeiltä ja sihteeristöltä. Gonzalo on tehnyt paljon työtä. Ja tietysti avustajani Magdalena. Ilman hänen apuaan tämä olisi ollut aika hankalaa. Kiitoksia. Tämä on tärkeää keskustelua ja uskon, että voitamme tämän taistelun. Ja yleistavoite on päästä nyt pois tästä bakteerin resistenssistä. Ja tässä prosessissa viimeksi täysistunnossa hyväksyttiin eläinlääkedirektiivi ja siitä käytiin tärkeää keskustelua. Ja vielä sanoisin puheenjohtaja, että tämä alku ja tämä koko prosessi oli hyvin lähellä eläinlääkeasetusta, koska ei olisi järkeä aloittaa neuvotteluita tämän asetuksen jälkeen. Eli teemme nyt samalla tavalla, eli me teemme varjoesittelijöiden kanssa työtä koordinoidulla tavalla Envin kanssa, Grostetin kanssa, jotta ei tule mitään vääristymiä näihin kahteen asetukseen. Kiitos. Bardzo dziękujemy pani poseł. Życzymy powodzenia w negocjacjach. Kiitoksia. Ja neuvotteluihin? Meidän täytyy tietysti muistaa myöskin kuluttajien edut. Tämä on hankala aihe, mutta tietysti meidän täytyy löytää tähän tietynlainen tasapaino. Myöskin tuottajat puhuvat usein siitä, koska jos puhutaan kilpailusta suhteessa kolmansiin maihin, niin tilanne on aika hankala. Eli vielä kerran suurkiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille. Sitten kohta kahdeksan. Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa. Tämän ajankohtainen aihe. varmaan mitään alustusta ei tarvita tähän. Esittelijä voi hoitaa sen itse, olkaa hyvä. Ja danke wel, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on nyt ollut aika paljon hankaluuksia, mutta kysyisin nyt ikävä kyllä, että lykättäisiin äänestystä. Se liittyy tähän äänestyslistaan. Periaatteessa kaikkien kunnossa, mutta siellä on pari epäselvyyttä siellä äänestyslistalla. Ja olisin kiitollinen varjoesittelyille siitä, jos he voisivat kertoa, he kertovat minulle tästä viime hetkellä. Ja jotta olisimme 100 prosenttia varmoja siitä, että mitään virheitä ei tapahdu, niin haluaisin, että äänestystä lykätään. Kiitos. Czy nie widzę e, uwag ze strony pani panów posłów? Czy... Kukaan ei tätä nähtävästi vastusta. Sihteeristö ei myöskään kommentoi tähän mitään, eli voimme sitten toimia tässä näin. Ja voimme tosiaan lykätä äänestystä. On tärkeää, että meillä on kompromissi näin tärkeässä alueessa, vaikkakin nämä ovat pieniä yksityiskohtia, mutta meidän tulisi kuitenkin tukea niitä tässä. Eli sitten seuraava kohta. Niin, olen pahoillani. Siis meillähän on tässä vielä yksi äänestys jotain huomannut? Eli uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi. Asiasta vastaava valiokunta on DEVE-valiokunta. Ja meillä on tässä lausuntoluonnos, jonka Scott Cato on valmistellut. Meillä on 152 tarkistusta, mutta kuitenkin aika paljon kompromisseja, joista haluaisimme onnitella teitä. Haluaisiko esittelijä lyhyen puheenvuoron? Selvä, no sitten voimme heti aloittaa äänestykset. Tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Hyväksytty. Kompromissi kakkonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Puolesta vastaan Täytyy tarkistaa. Eli tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 27 äänet puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 31. Äänet puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi tarkistus 45 puolesta hyväksytty. Sitten kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten tarkistus 63 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 122. 122 puolesta hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 102. Äänet puolesta. Hyväksytty. Sitten kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 148. Äänet puolesta. Hyväksytty. Sitten 149. Puolesta. Hyväksytty. Sitten 150. Äänet puolesta. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. 2 meni. Hylätty. Sitten 151. Äänet puolesta. Hyväksytty. 152. Puolesta. Hyväksytty. Ja nyt sitten koko lausuntoluonnos näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Kiitoksia valmistelijalle. Kiitoksia tästä lausunnosta. No niin, nyt sitten voimme siirtyä kohtaan 10. Hetkinen, lupasin kaksi asiaa eilen. Eli Eli eilen lupasin, että käsittelemme yhden kohdan tänään, se lykättiin eiliseltä. Eli Hoislingin mietintö, eli neuvotteluista. Hoisling, haluaisitko nyt kertoa tästä lyhyesti? No ehkä saatte pari minuuttia vielä, että voit valmistautua, mutta kerron teille tässä välissä jotain muuta. Eli olen laatinut kirjeen Junckerille. Ja siinä puhutaan nyt tästä tilanteesta ja laadin tämän kirjeen torstaina. Kyse on maatalousmarkkinoiden poikkeuksellisesta kriisistä. Olin hiljattain Pariisissa, tapasin siellä viljelijöitä ja maanantaina meillä myöskin oli ylimääräinen kokous valiokunnassa. Ja halusin, että meidänkin äänemme tulee kuuluville. Maatalousmarkkinoiden tilanteeseen pitää nyt puuttua. Teillä kaikilla tämä kirje papereissanne. Eli kuten sanoin, lähetin sen torstaina Junkerille. Ja myöskin komission jäsenelle, joka asiasta vastaa, koska me puhuimme monista tukihankkeista, jotka olivat käynnissä 2015. Eli haluaisin nyt puhua siitä, kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne on. Valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa käsittelimme tätä aihetta – Nicholson, olkaa hyvä. Yes, chairman. Hyvä puheenjohtaja, aivan aluksi haluaisin onnitella teitä siitä, että otitte yhteyttä komission puheenjohtajaan tässä nimenomaisessa asiassa, mutta minun täytyy kyllä sanoa, että en ole lainkaan tyytyväinen siihen tapaan, jolla me komission kanssa toimimme. Viime maanantaina komission edustaja Strasbourgissa puolitoista tuntia puhui kanssamme. Ja meillä oli kaikilla omat surkeat tarinamme, kerrottavamme hänelle Euroopan viljelijöistä. Kyseessä eivät enää ole jonkun tietyn maan viljelijät, vaan viljelijät ympäri Eurooppaa. Aina puhumme maitotilallisista, karjankasvattajista ja niin edespäin. Kaikki kärsivät ja me vain puhumme ja puhumme eikä mitään tehdä. Minä haluan, että komission jäsen tulee tänne valiokuntaan neuvoston kokouksen jälkeen ja että hän kertoo meille, mitä aikoo tehdä. Ettei hän lue jotain lehdistötiedotetta. Meidän täytyy nyt palata kotiin ja tavata viljelijöitä. Viljelijät eivät tiedä, mitä tapahtuu. He eivät tiedä, kenen puoleen kääntyä. ihmiset joutuvat lopettamaan yritystoimintansa, sulkemaan tilansa. Ja Strasbourgissa todettiin, että ranskalaiset viljelijät usein tekevät itsemurhan. Eihän tällainen voi jatkua. Ei ole mitään järkeä, että me vain puhumme ja puhumme. Viljelijät tarvitsevat nyt tekoja, eivätkä vain puhetta. Mielestäni tässä te puheenjohtaja olette avainasemassa. Kiitokset, että olitte komission yhteydessä. Toivottavasti komission edustaja nyt myöntää, että meillä on kriisi, mutta meillä on kyllä kriisi muuallakin kuin maitosektorilla. Koko viljelyalalla maataloudessa on yleinen kriisi. Maanviljelijät ovat pulassa. Me edustamme heitä täällä ja ellemme me tee jotakin heidän eteensä, he löytävät muita tapoja ja he ovat oikeassa siinä. nim oddam głos kolejnym mówcom. Mamy chwilę. Niin. Muutkin halusivat puheenvuoron. Meillä on hiukan aikaa. Eli kirjeessä Junckerille viittasin tähän tilanteeseen. Ja varapuheenjohtaja Timmermans oli myöskin valiokunnan puheenjohtajien kokouksessa paikalla ja keskusteli myöskin hänen kanssaan hiukan tästä tilanteesta. Komission jäsen Hogan eilen oli maatalousneuvostossa ja siellä hän puhui erinäisistä toimista. Mutta mitään lopullisia päätöksiä ei tehty, koska sanottiin, että tätä asiaa täytyy valmistella. Tätä maatalousministerit odottivat. Ja he olivat kahdella kannalla. Tietääkseni Ranskan maatalousministeri reagoi tähän myönteisesti, mutta me nyt tiedämme, mikä on todellisuus. Eli odottelemme, odottelemme seikkaperäisiä tietoja. Meidän täytyy tietää, mitä maatalousneuvostossa päätettiin eilen. Ja sitten kun saamme tietää, mitä on tapahtunut, niin voimme sitten toimittaa nämä tiedot kaikille valiokunnan jäsenille. Ja sitten voimme järjestää kirjallisen kuulemisen. Emmekä odota seuraavaa koordinaattorin kokousta. Voin tietysti allekirjoittaa sen, mitä Nicholson juuri totesi. Tiedän, miltä tilanne näyttää. Olen puhunut Ranskassa ja Puolassa viljelijöitä. Ja jäsenet tietävät kyllä tässä valiokunnassa, he, joistain jotkut heistä ovat itsekin viljelijöitä. Eli Agnew ja Tarabella. Mutta ihan lyhyesti, mutta hiukan aikaa meillä vielä on. Puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan nopeasti sanoisin seuraavaa. Äh, jos me palaamme nyt eiliseen maatalousministerien neuvostoon, vaikuttaa siltä, että päätöksiä on tehty. Odotamme vielä tietoja, mutta jotain ilmeisesti on päätetty. Ainakin näin komission jäsen vihjasi. Tässä prosessissa minua hämmästyttää hitaus kaikkien eniten. Edustaja Nikolson viittasi siihen, ja me olemme todenneet komission jäsenille, että tilanne on hyvin vakava. Kymmenen vuoden ajan olemme olleet jo ongelmissa, ja mehän olemme suoraan yhteyksissä moniin alan toimijoihin, ja minua hämmästyttää se, että olipa päätös eilen mikä tahansa, on outoa, että komissio pitää meitä sivussa. Mehän olemme eurooppalaisten viljelijöiden edustajia, me olemme suora yhteys heihin. Jos todetaan, että yhteisen keskustelun jälkeen vain todetaan, että monissa jäsenmaissa on monia vaikeuksia, niin olisi kyllä kiire meitäkin kuulla. En minä tiedä, mitä siellä ajatellaan. E- viime viikkoisen maanantain Strasbourgin kokouksen jälkeen oltaisiin voitu toivoa, että meidän äänemme oltaisiin kuultu myöskin tässä maatalousneuvostossa eilen. Tämähän on demokratiaa ja komission pitäisi täyttää maatalousvaliokuntaa kohtaan velvollisuutensa. Niin, se pitää paikkansa, mutta älkää nyt kaikki toistako samaa asioita. Maanantaina Komission jäsen ei voinut esittää mitään konkreettisia ehdotuksia meille. Hän oli odottanut maatalousneuvostoa ja se siis kokoontui eilen ja nyt sitten odottelemme yksityiskohtaisia tietoja ja sitten voimme tehdä päätökset. Siis en nyt halua uudelleen avata tätä keskustelua, eli ihan lyhyesti. Todellakin. Agnew halusi puheenvuoron. Selvä. Ja sitten Hoisling. Niin. Olkaa hyvä. Also ich stimme... Niin. Olen yhtä mieltä herra Nikolsonin kanssa. Eihän voi olla sääntö se, että maatalouskom... Tai eikö voisi olla sääntö, että maatalouskomission jäsen tulisi neuvoston kokouksen jälkeen tänne, koska ne ovat toimia, koska koskettavat budjettia ja joille meidän pitää viime kädessä saada tukemia, eikö tästä voitaisiin tehdä sääntöä. Minusta on turhauttavaa se, että tapaamme komissiolta kovin harvoin, koska hänen matka-aikataulunsa menee sen edelleen, mistä parlamentissa puhutaan, ja sitä ei voida kyllä hyväksyä. Okei, okay, pan poseł Tarabella. Kiitos, Tarabella. Tasan vuosi sitten minä puhuin kriisistä omassa maassani, ennustin sen, koska se oli väistämätön, mutta mehän sen loimme. Jos hylätään äh, yksi toisensa jälkeen tuotannon säätelymekanismit, esimerkiksi maitomekanismi, joka oli aivan symbolikaltainen. Ja kun meillä ei ole mitään tehokkaita korvaavia mekanismeja päinvastoin kuin muilla suurilla maailman toimijoilla, kuten Yhdysvalloilla, tuottajat ovat markkinoiden kehityksen armoilla. Maailmanmarkkinat tällä hetkellä vaikuttavat niin, että hinnat romahtavat ja me vielä kaikenlaista vapaakauppasopimuksista neuvottelemme, eikä maa viljely ole komission mielessä prioriteetti, ja sitähän käsitellään aivan viimeiseksi. On ehkä vaara, että nyt toistan itseäni, mutta meidän pitäisi pohtia maatalouden rahoitusta. YMP on jo kuollut, se ei tue viljelijöitä, vaikka se oli YMPn alkuperäinen tarkoitus. Alusta lähtien tarkoitus oli taata laadukas ruoka kohtuullisen hintaan kansalaisille ja nyt eivät enää maanviljelijät saa kohtuullista korvausta, joka oli kolmas YMPn tarkoitus. Me tarvitsemme sellaisen mekanismin, joka auttaisi tuottajia ansaitsemaan kohtuullisen tulon, mutta meidän pitää ryhtyä toimiin, joko me ostamme ylituotantoa niin kuin 80-luvulla, mutta tämä on kallista, tai sitten me säätelemme markkinoita, jotta hinnat olisivat kohtuulliset ja jotta ne vastaisivat kysynnän ja tarjonnan lakia. Kiitoksia. Siis minä kannatan kyllä tätä, mutta jos komission jäsen täällä, niin me kaikki olemme tietysti ystävällisiä. Eli älkää sanoko hänet tätä samalla tavalla kuin minulle. Mielestäni meidän pitää esittää hänelle nämä argumentit tiukasti. Siis nyt ihan minuutin puheenvuoroja vain, koska muuten emme ehdi käsittelemään esityslistaa. Senova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Bueno, a mí... Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, että komission jäsen saisi tulla kertomaan, mistä eilen sovittiin. Eli onko jostain sovittu nyt lopullisesti Siellähän puhutaan siitä, että vapaaehtoisesti voitaisiin vähentää näitä määriä, mutta en tiedä, miten se sitten onnistuu. Ja onko tämä sitten uusi tapa häätää pienimmät tilat pois alalta, koska näin saattaa käydä. Koska monet muutkin ovat vapaaehtoisesti luopuneet tuotannosta ja kyse on nimenomaan pienistä toimijoista. Eli tämä huolestuttaa minua ja haluaisin tietää, miten tässä toimitaan. Ja toiseksi haluaisin kysyä nyt täällä, onko enemmistö nyt valiokunnassa sillä kannalla, että me työstämme tätä tuotantokysymystä, koska se on ainoa tapa päästä eteenpäin tässä tilanteessa. Only one minute. Se on yksi minuutti. Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää siitä, että olette ottanut esille näitä asioita. Olen iloinen siitä, että järjestitte tapaamisen komissionen kanssa Strasbourgissa ja lähetitte kirjeen puheenjohtaja Junckerille. Me kylläkin ansaitsemme todella vastauksen. Komission jäsen lupasi meille, että viikon sisällä hän ryhtyy toimiin, joilla rajoitetaan tarjontaa markkinoilla. määräaikaisessa eilen, emme ole nähneet mitään ehdotuksia. Neuvostossa minun tietääkseni hän sanoi, että tarvitaan kolme kuukautta tilanteen analysoimiseen markkinoille ja vasta sen jälkeen tehdään esityksiä. Näyttää siltä, että hän pelaa tässä jotakin peliä. Minusta komissiossa olisi nyt tulla meidän kokoukseemme ja hän olisi nyt selittää toimiaan, koska viljelijät kaikissa maissa seuraavat hyvin tarkkaan sitä, mitä tapahtuu. Minä puhuin oman maan viljelijöiden kanssa ja sanoin heille, että Salzburgin jälkeen näkisimme, mitä on tullut ja mitään ei ole tullutkaan. Poseu Dots, pani poseu Dots. Sitten Dots. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän valiokunnan pitkäaikaisena jäsenenä minäkin olen viime yönä joutunut etsimään neuvoston päätöksiä verkkosivulta. Sanoisin, että komissio on kyllä kuullut interventiokattoihin liittyen äänemme ja pohdin, laskevatko hinnat entuudestaan huhtikuussa, kun puramme olemassa olevia rajoituksia. Kuitenkin mietin, kuinka paljon meillä on keski- ja pitkän aikavälin toimia, jotka eivät auta lyhyellä aikavälillä nykyisessä markkinakriisissä. Ja vapaaehtoisiin toimiin liittyen tämähän on ikään kuin vain laastari. Jäsenmaiden tuotanto kasvaa, eikä tämä toimi auta juurikaan markkinoilla. Me tarvitsemme nopeita, välittömiä toimia. Kiitos. Pan poseł Flanagan, dziękuję panie. Sitten Flanagan, olkaa Minä olen ymmärtänyt tämän niin, että ennen kuin joku saa työpaikan, katsoa ensin cv CVnsä on. Mietin vaan, miten tarkkaan katsottiin tässä tapauksessa ja ajattelin sitä, miten tärkeää maatalous on Irlannissa. Silloin pitäisi olla Euroopan parlamentin jotka vastustavat irlantilaista komission jäsentä. Me emme vastustaneet irlantilaista komission jäsentä, sinänsä vastustamme Phil Hogania. Ja jos katsotte hänen menneisyyttään, silloin olisitte tienneet, mitä tulee. Olisitte tienneet kuunnella meitä. proszę pana to nie jest w temacie pana wystąpienia i ono niczemu dobremu nie służy. A w ogóle... Se, mitä juuri sanoitte, ei nyt kuulu tähän. Eli pyytäisin, että ette nyt puhu täällä omien maiden sisäisistä ongelmista. McGuinness. Oh, I don't know, Chairman. Enpä tiedä puheenjohtajaa. Lisääkö tämä vain mielenkiintoa keskustelua. Va- ilmaisuvapaus on erittäin tärkeää. Minä vain sanoisin, että tarkastelin eilisiä raportteja ja siellä oli yhdeksän menettelyä tai tointa, joita oli ehdotettu, mutta en tiedä kuinka hyödyllisiä ne olivat. Olisi hyvä, että komission jäsen olisi ehkä ollut täällä kanssamme tänä aamuna. Mielestäni tämä liittyy laajempaan keskusteluun. Eräät sanovat, että jos Euroopan unionissa tuotantoa rajoitetaan, voimme vaikuttaa hintoihin. Toivon, että maailma olisi tällainen nykyisin, mutta ei niin ole. Meidän pitää käydä YMPn tulevaisuuden näkymistä keskustelua aivan erillään tästä kriisistä, jonka nyt kohtaamme. Meidän täytyy kutsua komission jäsen tänne takaisin selittämään nämä yhdeksän menettelyä, kuka ne rahoittaa, kuinka ne toimivat, onko meillä kylliksi varoja talousarviossa. Tässä suuri kysymys on se, että Venäjän kauppasaron seurauksista kantavat suuremman taakan viljelijät. Tämä on asia, jota ei ole vielä käsitelty ja se pitää kohdata. Ehkäpä komission jäsenen pitäisi tänne maatalousvaliokuntaan tulla ja puhua kanssamme. W piśmie do przewodniczącego Junckera jednoznacznie zawarłem wniosek o potrzebie Kirjassa Junckerille totesin selkeästi, että Euroopan näkökulmaa Venäjän suhteen pitää uudistaa, koska tämä aiheuttaa ainoastaan kustannuksia viljelijöille ja se on mainittu kirjeessä. Ja maanantaina kello neljä me kävimme tätä keskustelua. Ja myöskin Haaniin vedottiin siellä, jotta hän tekisi kaikkensa, jotta tämä kauppasaarto saataisiin päätettyä. Ja tämä todettiin hänelle aivan selkeästi. Eli nyt ehdottaisin, että ennen seuraavaa kokousta pyydämme ehkä tietoja siis yksityiskohtaisia tietoja, ei mitään julistuksia tai julkilausumia, vaan meidän täytyy tietää, mitä maatalousneuvostossa todellakin sanottiin ja mitä komission jäsen sanoi siellä. Ja myöskin täytyisi pohtia, pitäisikö meidän ottaa tällainen sääntö käyttöön, eli kun on neuvoston kokous, niin sitten kutsumme komission jäsenen tänne. komission jäsen ei halunnut sanoa kovin paljon. Jos hän seitsemäs päivä oli sanonut, että hän tekee sitä ja tätä, niin sitten odotukset olisivat taas nousseet. Sitten Dantin ja sitten tämä keskustelu päättyy. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten monet kollegat, minä olen käynyt läpi eiliset ehdotukset ja minua hämmästyttää eniten se, että rahoitusta kaikille ei ole suunniteltu. Todellinen kysymys on avoin. Itsekin toin sen aikaisemmin keskusteluissa jo esiin. Jos me nyt käytämme kriisivälinettä, me puutumme sellaisiin, käytämme sellaisia varoja, joita ensimmäisestä pilarista viljelijöiden pitäisi voida käyttää ensi vuonna. Me siis rankaisemme heitä kaksi kertaa kriisin aikaan he eivät pysty velkaantumalla täysin kriisin vaikutuksia kattamaan ja ensi vuonna he kärsivät, kun ensimmäisen pilarin tukia eivät saa täysimääräisesti, vaikka tavallisesti heillä olisi siihen oikeus. Uskon, että tämän kriisin edessä ja kriisin syiden edessä meidän täytyy asettaa kyseenalaiseksi Venäjän kauppasaarto. Meidän täytyy kääntyä puheenjohtaja Junckerin puoleen, jotta saisimme riittävää rahoitusta. Ehkäpä talousarviossa on kuoria, jolla voitaisiin eh, vastata sekä maahanmuuttokriisiin että maatalouden kriisiin. Jos me kasvatamme ruoka-apua, viljelijöiltä ostetaan tuotteita ja näillä tuotteilla voidaan ruokkia pakolaisia. Yhdysvalloissa tehdään näin. Kerrankin olisi ehkä aika ottaa sieltä oppia. Tak, to było także wspominane w obecności komisarza Hanna e, w poniedziałek. Niin, näin sanottiin silloin, kun hän oli maanantaina neljältä paikalla. Oliko teille vielä jotain lisättävää? Ihan lyhyesti. Kutko. Da, două cuvinte chiar, domnule președinte. Stimați colegi, atâta vreme cât astăzi... Hyvät kollegat, niin pitkään kuin meillä on ylituotantoa markkinoilla, olipa kysymys maidosta tai porsalihasta, ilmeisesti konkreettisia toimia, joilla saataisiin kannustimia viljelijöille siirtyä muihin tuotannaloihin. Meillä on yhä enemmän ohjelmia, koska yksityinen varastointi vain lykkää väistämätöntä. Joten minusta me tarvitsemme nopeita ratkaisuja. Państwa, błagam, nie powtarzajmy rzeczy, które były powiedziane. Älkää nyt toistako sitä, mitä on jo sanottu. Thank you very much. I will, I will... Kiitoksia. Halusin vain lyhyesti sanoa, että me keskustelimme tästä asiasta ja eri ongelmista, jotka liittyvät kriisiin. Ja hyvin selkeästi todettiin, että kauppasaarto on vain yksi ongelmista. Se on suuri ongelma toisille maille ja toisille ei ollenkaan, koska niillä ei ollut ollenkaan kauppaa Venäjän kanssa. Eli meillä pitää nyt olla kokonaiskuva näistä kriisin syistä ja sitten miettiä toimia niiden torjumiseksi. Kyse on suuresta kriisistä ja sitä pitää torjua, mutta tästä syystä meidän täytyy nähdä tämän ongelman kokonaiskuva tässä tilanteessa. Kiitos. Panie pośle Flanagan, bardzo proszę, ale krótko i... Flanagan, ihan lyhyesti. Ja ai, pysykää aiheessa. It hurts. Puhun lyhyesti. Totuus sattuu. Pitäydyn tosiasioissa totuus sattuu ja vaikuttaa sille, että teihin sattuu. Myślę, że większość nas serce boli. No niin. Ehkä jollain on tämän takiahan terveysongelmia. Mutta varmaan tekisitte samoin minun sijassani. Niin No niin, voidaanko tämä keskustelu nyt päättää? Eli laadimme kirjeen komission jäsenelle, mutta todellakin pyytäisin, että poliittisissa ryhmissä toimitte yhtä päättäväisesti, jotta puheenjohtajakokouksessakin tämä sitten hoidetaan samalla tavalla. Haan oli täällä. Ja haluaisin kiittää siitä, että vaikka kello oli 16, niin monet olivat paikalla, eli oli hyvä, että olitte paikalla. No niin. Sitten kohta kuusi, eli Hoislingen mietintö. Tehän tiedätte, että osa siitä, mitä juuri sanottiin, liittyy tähänkin aiheeseen. Kyllä yksi asiassa pitää vielä korjata. Sanoit, että kaikki olivat kilttejä ja sen viimeksi. Tämä, tästä sanon kyllä, että nämä ei meidän kohdallamme ole ihan totta. Nyt tästä kolmikantaneuvottelusta viimeisin oli 29. helmikuuta koski näitä merkintöjä. Siinä oli kysymys 41-42 kohdista, jotka liittyvät yleisiin tuotantosääntöihin, seitsemän ja yhdeksän. Me puhumme hyvin paino kattavasti tuonneista. Kaikki kolme toimielintä ovat yksimielisiä siitä, että tämänhetkinen joustavan ekvivalenssin järjestelmä ei ole sitä, mikä vastaisi tulevaisuuden vaatimuksia tällä alueella. Ja komissio onkin ehdottanut, että tuontien osalta konformiteetti pätee. Tämä siis kuulostaa hyvältä, mutta käytännössä se on aika vaikea asia, koska silloin kaikki EU-standardit, niitä pitäisi noudattaa sataprosenttisesti, ja kun tämä, mehän tiedämme, että tämä ei käy, olen kertonut tässä viimeksi jo. Parlamentti ja neuvosto katsovat, että pitäisi ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet tuonnissa, ja parlamentilla oli tärkeää, että sovellet tai sellainen tuotteita, joihin liittyy tiettyjä ilmastollisia erityispiirteitä ja paikallisia erityispiirteitä, niin ottaisin huomioon. Tässäkin asiassa me pääsimme keskeytyksen jälkeen kompromissiin niin, että neuvoston ja parlamentin kannat ovat sellaisia, että voidaan hyvin elää. Sen kanssa yhdestä asiasta pääsee yksimielisyyteen, kun koskee neuvotteluja kokonaisuudessaan. Se on asia, josta pitää vielä keskustella ja siinä pitää päästä yksimielisyyteen. Yhä edelleen toistuvasti nousee esille kysymys, konflikti, konflikti siitä, onko implementoidusta vai delegoidusta säädöksistä. Neuvost, parlamentti voi hyväksyä, että neuvosto sanoi, että, että pitäisi olla vain lainsäädäntöä, joka pannaan toimeen, toimipanoasetuksia, ja tämä voi hyväksyä. Tämä siis kaikki nyt suluissa, mutta tämä asioista asia, täytyy päästä vielä päätökseen. Sitten me vielä sen, minkä mainitsin jo, olemme puhuneet siis myöskin tällaisesta tällaisista sekayrityksistä. että mahdollista vain silloin, kun on selkeää, että tuotantolajit ovat täysin erillään toisistaan. Oli kohta keskustelussa, jossa on esitellyt siitä, että tätä ei pitäisi kaikilla aloilla olla – esittelijöiden kanssa yksimielisesti parlamentti sanoi, että tämä on asia, josta me emme tee kompromisseja. Siis kalojen yhteydessä kalojen osalta pitää olla, että kalalaji pitää selkeästi erottaa toisistaan. Ei voi olla niin, että on perinteisiä pelistä lohen tuotantoa ja ö, luonnonmukaista lohen tuotantoa sekoitettuna. Ö, jos katsoo nämä, jos me hyväksymme nämä sekayritykset, joista meillä parlamentilla on yksimielisyys neuvoston kanssa, silloin pitää myöskin muuttaa säädöksiä liittyvät näihin tätä koskeviin muutoksia koskeviin säädöksiin. Tässä ei ollut säädöksiä tähän asti, tästä olemme päässeet yksimielisyyteen. Kokonaisuudessaan voin sanoa, että nyt on tultu tärkeään, tärke, päässyt tärkeissä asioissa hyvinkin paljon eteenpäin. Seuraava kolmikantaneuvottelu on tulevana tiistaina ja me pyrimme, sekin on jo todettu, nyt Alankomainen puheenjohtajakauden aikana – saada neuvotteluksi kaikki ydinkysymykset ja päästä tuloksiin. Jos tämä onnistuu, riippuu olennaisesti myös siitä, jonka, asiasta, jonka mainitsin, siis se, että onko nyt toimenpano vai ö, delegoituja säädöksiä. Tämä on sama asia, johon aina palataan, ja parlamentti voi hyväksyä sitä, että neuvosto nyt tässä on jääräpäinen. Jatkoneuvottelussa meillä on oikeus siihen, että me parlamenttina olemme mukana myös jatkotyöskentelyssä. Työilmapiiri oli viimeksi ja aiemmassakin kolmikantaneuvottelussa hyvä, joten uskon, että seuraavassakin kolmikantaneuvottelussa päästään hyvin eteenpäin ja että voimme pitää kiinni omista kannoistamme. jeśli można prosić o krótkie wystąpienia, bo... No niin, nyt pyytäisin ihan lyhyitä puheenvuoroja, Nicholson ja Tarvela ovat pyytäneet puheenvuoroja. Nicholson, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle tästä mietinnöstä. Minulla oli mahdollisuus tavata hiljattain kotona mukana oleva suuryritys, joka tuottaa luomu rehua karjalle yhdistyneessä kuningaskunnassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, pohjois ja myöskin eh, muualla yhdistyneen kuningaskunnan alueella sitä käytetään. Tässä kysymys on siis raaka-aineista ja siitä, mistä raaka-aineet hankitaan. Minun täytyy sanoa, että tutkimuksen ja kehityksen alalla – eläinten ruokinnassa ja kestävyyskysymyksissä he ovat mukana. Meillä on kysymyksiä siitä, kuinka nämä tarkistukset vaikuttaisivat yrittäjiin koko luomusektorilla, erityisesti sipikarjaan ja porsaan kasvatuksen alalla, sillä luomutuotantoon liittyy liittyen eh, Yhdysvallassa kuningaskunnassakin on pyrkimyksiä luomatuotannon kautta valkuaisaineita tuottaa karjalle sen ruokavalioon. Ja mitä tulee sitten tiettyihin kysymyksiin siipikarjan ja porsaan kasvatuksen ähm, alalla. Tietty prosenttiosuus niiden rehuista tulee luomutuotannosta 150 000 kiloa. Olisi aivan mahdotonta Britanniassa ainakin näin tehdä, että meillä on lainkaan realistista, eikä tästä maailmasta koko ehdotus. Olisi hyvä, että näillä linjoilla edettäisiin mielelläni. Kuulisin esittelijältä, että tätä ehdotusta ei noudateta, sillä ehdotuksen ongelma on se, että niitä voidaan eri tavoin tulkita, kuten montaa muutakin eurooppalaista sääntöä ja lainsäädäntöä. Me tarvitsemme kuitenkin pitkän aikavälin arvioita. Tässähän laajennetaan sovellusalaa. Tämä loennus on hämmästyttävä. Menemme paljon pidemmälle kuin mitä itse asiassa voimme edes todellisuudessa tarjotakaan. Meidän pitäisi tarkastella ongelmia kyseessä. Ei ole se, etteivätkö kuluttajat halua näitä tuotteita tai etteivätkö yritykset niitä halua tarjota, vaan raaka-aineita ei ole. Ja materiaalinen tuominen Euroopan unionin ulkopuolelta ei ole mikään take, tae siitä, että raaka-aine on standardiemme mukaista. Meidän täytyy tietää, mitä elintarvikemarkkinoilla tapahtuu rehun kohdalla. Ja sitten aivan vilpittömästi toivon, että me lisää byrokratiaa luo tässä ympärillemme. Tämä on hyvin, hyvin vakava huoli monien ähm, niiden keskuudessa, jotka kehittävät ja kasvattavat luomurehua. Heitä pohdituttaa se, mitä he saavat tehdä. He haluavat, että teollisuuden kasvaa. Meidän pitää pohtia näiden ehdotusten seurauksia ja meidän täytyy nämä huolet kuulla. Toivon, että esittelijänä te voitte näin tehdä. Proszę Państwa, no ma, mamy problem czasowy. Mamy problem czasowy, ja rozumiem. Kiitoksia. Meillä on nyt pieni aikatauluongelma. Seuraavaksi Tarabella. Promis, président, je ne prendrai que deux minutes. Niin ihan pari minuuttia vain. Luomuala on tietysti kasvussa Euroopassa. Tällä hetkellä se on 22 miljardin euron bisnes Euroopassa ja ei ole riittävästi luomutuottajia Euroopassa, eli tuonti on valtavaa. Eli meidän pitää olla tässä hyvin tiukkoja. Luotan neuvottelutiimiin. Meidän täytyy vaatia hyvin sitovia tuontisääntöjä. Ei ole mitään järkeä tuoda mitä tahansa ilman valvontaa, tai ainakin valvontaa täytyy vahvistaa, koska se saattaa olla osa epäreilua kilpailua jossa on vääriä luomumerkintöjä ja siitä on haittaa eurooppalaisille tuottajille. Ja sitten nämä sekatilat. No minä en tue niitä, koska luomutuotantoon pitää uskoa. Siellä on perinteistä tuotantoa ja sitten on tuotantotapoja, joissa ei käytetä mitään tuholaismyrkkyjä tai muita. Eli on hyvä, että luomutuotanto on nyt kasvattanut suosiotaan – ja nyt tämä sekahtuotanto on hyväksytty ikävä kyllä, mutta ehkä tilalla, jolla halutaan myöskin esimerkiksi luomutuotantoa siipikarjan alalla, niin meidän täytyy esittää erilaisia vaatimuksia esitykseen, joista nyt neuvotellaan. Ja sitten nämä sertifiointikynnykset, ainakin Italia ja Belgia niitä soveltavat, mutta jos tätä ei sovelleta, niin silloin luomu ruoka saattaa olla yhtä saastunutta kuin, eli, eli että se ei ansaitse tätä Meidän täytyy muistaa pientuottajat Euroopassa. En halua heitä kritisoida, mutta meidän täytyy saada myöskin pientuottajilta lisää luomutuotantoa, koska heillä ei ole omaa ääntä Euroopassa. Pan podziękuję. Problem czasu, proszę Państwa. Pan poseł Kiitoksia. Pitäkää kiinni puheajoistanne. Rope ja sitten keskustelu päättyy. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin olemaan lyhytsanainen. Vain muutama kommentti. Ensinnäkin haluaisin kiittää Martinia hyvin tärkeästä asiakirjasta. Siitä on, tuotan hänelle kaikkea hyvää. Toivon, että hän saavuttaa tavoitteensa. Mitä sitten tulee näihin sekayrityksiin, sekatiloihin? Joissakin jäsenvaltioissa on joko luomu- tai ei-luomutiloja, ja Liettua kuuluu näihin maihin. Tärkeää siis on se, onko niin, että voivatko nämä säilyä loputtomiin, nämä ö, tilat niin, että jäsenvaltiot uudelleen arvioimaan päätöksiään, vai onko meillä jokin siirtymävaihe – Esimerkiksi joissakin eh, jokin kasvihuoneet, niihin, niitä ovat ottaneet yhteyden, että haluaisivat myöskin ottamaan luomutoimintaa, mutta tämä edellyttää pitkää siirtymävaihetta. Niin, Haas, meillä on yksi minuutti aikaa ja muistakaa nyt, että te vielä liikaa aikaa. Hoisling. Ja... Niin, aivan lyhyesti Jamesille kysymys tuonnista. Me tarvitsemme tuontia, se me tiedämme. Meidän täytyy myöskin saman aikaan myöskin sopeuttaa eurooppalaisia standardeja. Siinä ei ole mitään mahdollisuutta kiertää sitä. Meillä on erilaisia standardeja tällä hetkellä, mikä sinänsä ei ole hyväksyttävää. Meidän pitää kuitenkin aina kulkea yhtä tietä. Voi sanoa, että kaikki vain mukaan, mikä vastaa eurooppalaisia sääntöjä. Kysymys on aina kompromisseista me kuljemme tietä, jos me haluamme päästä eteenpäin, me haluamme päästä eteenpäin tilanteeseen, jota pidämme optimaalisena. Sitten vielä Mark Tarabellalle jotakin. Minusta täällä ei tarvitse avata keskusteluja, jotka jo on saatettu päätökseen. Me olemme päättäneet kannasta. Me tiedämme, että kaikkea ei voida vetää mukaan tähän päätökseen, mutta se, että nyt käynnistettäisiin lehdistökampanjassa, todettaisiin, että Euroopan parlamentti haluaa, että torjunta-aineita tulisi elintarvikkeisiin, jotka, joilla on luomumerkintä. Me emme halua sitä. Me emme halua torjunta-aineita eh, tällaisiin elintarvikkeisiin. Me haluamme siitä, että asiaa valvotaan kunnolla. Ja tämä ei todellakaan ole reilua. Ei ole sanoa jälkikäteen sitä ikään kuin me nyt haluaisimme sallia sen, että neuvosto eh, ottaisi torjutaan, että luomu elintarvikkeisiin. Kysymys ei ole siitä, kun on siitä, joutuvatko luomuviljelijät viime kädessä kantamaan rasitteen siitä, e, että on torjutaneita, aineita joita perinteisessä maataloutta harjoittava naapuri käyttää. Me emme halua luomu elintarvikkeisiin torjunta-aineita. En tiedä, onko tämä hoidettavissa jollakin raja-arvoilla. Siitä on parlamentissa ja neuvostossa pyritty antamaan yksittäisiä vastauksia, mutta tätä asiaa pitää ruveta avaamaan uudestaan. bardzo dziękuję. proszę państwa proszę mi wybaczyć że wszyscy nie otrzymali. Kiitoksia. Ikävä kyllä kaikki nyt eivät saaneet puheenvuoroa. Niin, komissio vielä, mutta ihan lyhyesti. Proszę e, e, jest to sprawozdanie e, posła, który negocjuje. Niin. Meillä on tässä nyt kertomus neuvotteluista. Ja periaatteessa tässä nyt ei ole mitään sääntöjä mutta komission puheenvuoro, olkaa hyvä. Grazie Presidente, soltanto una considerazione. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte ja kuten Hoisling jo muistutti, neljä kolmikantaneuvottelua on järjestetty ja viides on tulossa. Eli yhteistyö jatkuu, vaikkakin hitaasti. Ja komissio arvostaa sitä, että parlamentti on valmis tekemään kompromissin tästä asiasta, joka on hyvin tekninen ja samanaikaisesti poliittisesti monimutkainen. Mutta jos haluamme pitää kiinni Alankomaiden ehdottomasta aikataulusta, ja jos haluamme kesäkuussa poliittisen sopimuksen, niin on tärkeää vauhdittaa tätä keskustelua. Kuten tiedätte, muutaman päivän kuluttua on kulunut kaksi vuotta siitä, kun Euroopan komissio esitteli ehdotuksen siitä, miten uudistetaan luomudirektiiviä. Ja maatalousalallahan on ongelmia luomutuotannossa ja sitä pitää kehittää. Ja tiedot osoittavat, että Euroopan luomumarkkinat ovat kasvussa ja viljelyalat luomutuotannossa kasvavat hitaasti. Eli eurooppalaiset viljelijät eivät hyödy tästä tilanteesta. Ja siksi on tarpeen vauhdittaa toimielinten välistä yhteistyötä, jos haluamme saada aikaan sopimuksen kesäkuun loppuun mennessä. Kiitos. Kiitoksia. Pyysin teitä käyttämään puheenvuoron, jos teillä on tosiaan jotain erityistä sanottavaa, koska tämä nyt olisi voinut jäädä kuulemattakin. Eli nyt sitten ihan yksi virke on aika vaikea nyt hallinnoida tätä aikaa täällä. Hyvä puheenjohtaja, ei teidän tehtävänne ole päättää, onko minun puheenvuoroni hyödyllinen vai ei. En tiedä, oliko tässä tulkkaus virhe, mutta jos näin sanottu mielestäni niin tämä on pöyristyttävää täällä Euroopan parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Jos me olemme nyt myöhässä, hyvä puheenjohtaja, ja se johtuu siitä, että teillä oli paljon vaikeuksia äänestystä johtaa. Teidän pitäisi tarkastella äänestyslistaa tarkemmin. Me emme voi joka ikinen kerta käyttää yli tuntia, kun äänestämme, vaikka äänestyslista on melkoisen yksinkertainen. Sitä paitsi on aivan mahdoton ajatus, että minä puhun komission jälkeen. Komissio on toimielintä ei ole valittu. Me olemme todellisia kansanedustajia täällä. Te voitte tehdä mitä te haluatte, mutta mielestäni teidän pitäisi opetella kunnioittamaan demokratiaa. On tärkeää, että kaikki voivat vapaasti käyttää puheenvuoron. Kiitoksia. Ma pan rację, przyjmuję pana uwagę, aczkolwiek myślałem... Olette oikeassa, mutta ajattelin, että haluaisitte käyttää puheenvuoron tästä aiheesta, mutta panemme tietysti merkille, mitä sanoitte. No niin, tämä asia on nyt sitten hoidettu. Nyt siirrymme sitten kohtaan 10, eli kertomus edistymisestä uusiutuvien energialähteiden käytössä. Bokovic on laatinut lausunnon, eli nyt viisi minuuttia korkeintaan, jos sopii. Mnenje o napredku na področjih obnovljivih virov je komisija pripravila ju... Edistymiskertomus, joka koskee uusiutuvaa energiaa, työstettiin komissiossa kesäkuussa. Sitten syntyi tiettyä kiistaa ympäristövaliokunnan ja talousvaliokunnan välillä tästä asiasta. Me saimme tämän äh, työn käyntiin aika myöhässä vaiheessa, koska meidän piti ensin odottaa sitä, että selvitetään, kuka on vastuussa asiasta. Ja alkuperäistä aikataulua en voinut noudattaa, koska itse asiassa varjoistelijoiden kokouksen piti olla jo helmikuun alussa, mutta sitä ei voitu toteuttaa. Ja minun joudun pyytämään teiltä anteeksi, mutta nyt konflikti on päättynyt ja me luonnollisesti haluamme myöskin noudattaa sitten teollisuusvaliokunnan aikataulua. Ja olikin hyvin vaikeaa saada niin nopeasti lausuntoa aikaan. Olen iloinen siitä kuitenkin, että tulevaisuudessa on yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa. Euroopan komission kertomus, joka koskee uusiutuvia eh, energialähteitä, on hyvin tärkeä asia, koska se ottaa esille sen, mitä vielä on eh, tehtävä uusiutuvien energioiden alueella direktiivi, jossa puhutaan uusiutuvista, lähteestä on asettanut sitovia tavoitteita, jotka pitäisi saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Eli 20 prosenttia energiasta, uusiutuvasta energiasta 10 prosenttia liikenteessä, uusiutuvaa energiaa ja myöskin sitovat tavoitteet jäsenvaltioille vuoteen 2020 kertomuksesta käy selvästi ilmi, että nämä tavoitteet, jotka koskevat uusiutuvan energian käyttöä, ovat edinneet hyvin. Yli 15 prosenttia on jo uusiutuva energia ja 19 valtiota on jo ylittänyt tavoitteet, jotka aikoinaan lyötiin lukkoon. Jotkin jäsenvaltiot joutuvat vielä tekemään edistysaskelia pitääkseen kiinni aikataulusta, mutta perustavoite 20 prosenttia uusiutuvasta energiasta ei ole vaarassa, vaan että mennään jopa sen ylitse. Mitä liikenteeseen tulee, tilanne on hiukan toisen näköinen. 10 prosenttia oli siis tavoite. Nyt me olemme noin 6 prosentissa. Se on aika kaukana tästä suunnitelusta nopeudesta, joten vaaditaan nopeita edistysaskelia. Meidän me tietysti käsitellään erityisesti maataloutta. Olen niin ja paljonhan tilaa ei ole tällaisessa lausunnossa. Olen ennen kaikkea kiinnittänyt huomiota biomassaan, myöskin biopolttoaineisiin liikenteessä, bioetanoliin, jota tehdään raaka-aineista – jotka ovat maatalouden tuotteita tai jätteitä. Mitä tässä tulee tähän kiinteään biomassaan? Se on hyvin tärkeä lämmöntuoton lähde. Ja vuoteen 2020 mennessä me odottamme vahvistuvaa kysyntää tämän biomassan tapauksessa. Ja 37 prosenttia oli tilanne vuonna 2012. Komission kertomuksessa tämä on mainittu. On puhuttu siitä, että pellettien tuontia on 15-20 miljoonaa tonnia vuodessa. Aiemmin se oli 4,3 miljoonaa tonnia vuonna 2010. Rova Köstinger on jo tehnyt mietinnön, josta käy ilmi, että on paljon mahdollisuuksia myöskin metsien taloudellisessa käytössä ja järkevällä toiminnalla Euroopan metsiä voitaisiin käyttää niin, että saman aikaan kuitenkaan ei vaaranta niitä biodiesel ja bioetanoli. Niitä käytetään yhä enemmän liikenteessä. Pääasiassa ne valmistetaan raaka aineissa jotka ovat Euroopasta, siis 75 prosenttia raaka-aineista on lähtöisin Euroopan unionista kysymys on vehnästä, maissista, sokerijuurikkaasta, ja näistä arvoista voidaan pitää kiinni, niitä voidaan jopa kohottaa. Bioetanoli on luonnollisesti myös eh, tällainen lisätuote maatalouden kannalta. Mitä tulee ylipäätään biopolttoaineisiin EU:ssa, me tarvitsemme hiukan kunnianhimoisen lähestymistapaa asiaan. Olenkin tässä lausunnossa todennut, että samoin kuin jo aiemmassa kohdassa mainitsimme, on aika, ja kun on kysymys tällaisesta tilanteesta, jossa on ylituotantoa tuotteista, kuten vehnämaissi ja sokerijuurikas, niin silloin näitä raaka-aineita voitaisiin käyttää myös bioetanolin valmistamiseen. Tätä kautta voitaisiin maatalouden markkinoiden säätelyä myöskin osaltaan toteuttaa. Tämä koskee siis myös eh, eh, sokerijuurikasta, koska nyt kun kiintiöt on poistettu, on ylituotantoa. Ja tämä on asia, josta olisi tarvetta käydä intensiivisempää keskustelua. Määräaika tarkistukselle on löyty lukkoon 20. huhtikuuta. Ja 25.–26. huhtikuuta on tarkoitus äänestää sitten näistä tarkistuksista. Ja huhtikuussa on myöskin sitten varjoistelijoiden kokous siellä me katsomme näitä tarkistuksia. Meillä on kiire, koska myöskin teosvalikunnan aikataulu on se, että sielläkin 20. huhtikuuta keskustellaan tarkistuksista. Kiitos. Kiitoksia, että pidätte kiinni puheenjohtaja. Sitten Caputo. Grazie, presidente. Il... Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijä Bogovic jo kertoi, millaisia ongelmia teknisessä organisoinnissa on. Eli emme ole pystyneet käymään kunnollista keskustelua, mutta olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä siitä, että uusiutuvat energialähteet ovat tärkeä osa eurooppalaista energiastrategiaa ja maataloudella voi olla tässä merkittävä rooli innovaatiolla. Uusiutuvat energialähteet ovat lähinnä ohjelmoitavissa olevia, eli jollain tavalla meillä on tässä mahdollisuuksia vakaannuttaa Euroopan energiatilannetta. Eli jollain tavalla tässä nyt meidän pitää tukea näitä kysymyksiä, jotka on mainittu mietinnössä. Tässä on viitattu niin sanottuihin älyverkkoihin, joiden avulla voidaan täysimittaisesti hyödyntää uusiutuvia energialähteitä maataloudessa. Ja tietysti meillä on vielä markkinoilla erinäisiä kaupan esteitä eri jäsenvaltioissa. Nämä ovat tärkeimpiä esteitä nyt sitten älyverkkojen kehittämiselle, mutta uskon, että voimme tehdä yhteistyötä ja jäsenvaltiot voivat sitten poistaa tämän tyyppisiä kaupan esteitä. Ja sitten toinen asia. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Eli toinen asia, joka tulisi ottaa mukaan mietintöön, ovat nämä energiasaarekkeet. Niillä tavalla voitaisiin saada tuotteita energiakäyttöön maataloudesta ja maatalouden energia-ala – tietyillä alueilla tähtää siihen, että voidaan päästä pois kaikista välikäsistä, jotka liittyvät energian tuotantoon ja välittämiseen. Eli meidän täytyy katsoa kannustimia jäsenvaltioille, jotta kehitettäisiin tällaisia saarekkeita. Mielestäni se olisi suositeltavaa. Kiitoksia. No. Dalej proszę o krótkie wystąpienia pan poseł Andriu. Sitten Antolia, olkaa hyvä. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Tähän mietintöön liittyen mielestäni olisi tärkeää suhteellista asioita. Kyllä kuulemme, mitä kollegat sanoivat, mutta esittelijä biomassan määrittelyssä äh, viittaa tuotantoon. Tämä tarkoittaa raaka-aineita ja puuta, mutta meidän pitäisi tässä puhua myöskin biomassasta, joka saadaan viljelyn kautta. Kyseessä on todellakin valinta, ja jos emme ota tätä huomioon, me saatamme äm, elintarviketuotantoa uhata. Tämä on toistuva teema. Meidän pitäisi tämä kysymys esittää. Ja meillä on myöskin tässä avoin kysymys siitä, kuinka kannattavaa polttoaineen tuotanto on. Tiedämme, että fossiilisten polttoaineiden äh, hinta on alhaisimmillaan koskaan. Onko nyt oikea markkinahetki tälle? Meidän täytyy ottaa huomioon, että kannattavuuden et, saavuttaminen riippuu tietyistä tekijöistä. Tämä liittyy siihen, mitä aikaisemmin puhuja sanoi. vilille pyrkivät aina säilyttämään tulotasonsa, mutta me näemme kyllä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Tuottavuudella on katto me olemme tällä hetkellä kriisissä ja tässä tilanteessa pyrimme ratkomaan kestävyysongelmia. Nämä elementit mielestäni ovat sellaisia, jotka pitää pitää mielessä. Olen samaa mieltä siinä, että esittelen pitäisi ottaa äh, uudistuva energia paikallisyhteisöt huomioon. Ja olen sitä mieltä, että äh, yksittäisten, kollektiivisten tai alueellisten projektien kehittäminen tekisi mahdolliseksi monimuotoistaa tulonlähteitä viljelijöille. Kuitenkin pitää olla varovainen. Ja sitten viimeinen asia mielestäni olisi hyödyllistä tuoda esiin, minkälaisia olemassa olevia välineitä meillä on maatalousalueen aluekehityspolitiikassa jo olemassa. Kiitos. Pyytäisin nyt, että otatte esiin ainoastaan uusia asioita, jotka vielä eivät ole tulleet esille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että tämä on hyvin tärkeä asiakirja. Se on tärkeää maataloudelle, sillä se auttaa kehittämään maaseutualueita, itse asiassa kokonaisia suuria alueita, Euroopan unissa on alueita, jossa on paljon biomassaa ja jossa tuotanto yrittää kaksinkertaisesti kansallisen kysynnän. Me puhumme kestävästä maataloudesta, kestävyys on tärkeää. Meidän on muistettava, että tänään puolet energiasta tulee Euroopan unionin ulkopuolelta. 400 miljardia euroa vuosittain käytetään energian tuontiin. Me voisi varmastikin käyttää nuo rahat paremmallakin tavalla. Meidän täytyy muistaa, että bioenergia voi olla tärkeää viljelijöille, mutta se voi myös täyttää samaan aikaan jäsenvaltioiden rahakirstuja ja bioenergiaa ei pidä käyttää pelkästään lämmitteeseen, mutta myöskin biokaasun, biopolttoaineen tuottamiseen, jota kautta voidaan vähentää myöskin saastumista. Pitää ajatella myös kaikkea jätettä, mikä syntyy metsäsektorilla, kaikkia leikkauksia, kaikkea niitä puun osia, joita voidaan käyttää kaupallisesti. Kaikkea tuota voitaisiin käyttää energiantuotannossa. Kiitos. Solimovic oli eh, Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää edustaja Bokovicia tästä erittäin hienosta mietintöluonnoksesta valiokunnallemme voin olla suurimmasta osasta asioita samaa mieltä. Kuitenkin tässä on muutamia asioita, jotka haluaisin tuoda esiin. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on modernisoida maataloustuotantoa Euroopassa, että voisimme vähentää kielteisiä vaikutuksia, joita koituu ympäristölle. Ja tämän lisäksi meidän pitäisi yhä olla mukana, kun uusiutuvan energian lähteitä etsitään. Liikennesektorilla, kuten esittelijäkin toteaa, on vaikeuksia tavoittaa 10 prosentin uudistuvan energian tavoite vuoteen 2020 mennessä. Luonnollisesti tämä on jotakin, mikä, tarv- mikä vaatii uusia ratkaisuja. Kun puhumme kuljetuksesta ja liikenteestä haluaisin korostaa sitä, että on myöskin erittäin tärkeää käyttää uudistuvaa energiaa sähköautoissa, ei vain biopolttoainetta, jotta voisimme saada ympäristöystävällisempää polttoainetta. Sitten eräs seikka vielä ansaitsee huomiomme, infrastruktuuri, tarvitaan, jotta Euroopassa tuotettavaa uudistuvaa energiaa voidaan kuljettaa. Jos tuotamme paljon uudistuvaa energiaa jossakin maassa, sitä eivät muut maat voi täysimääräisesti käyttää hyödyksi. Mitä järkeä sen tuotannossa sitten on? Sitten vielä yksi ristiriitainen kysymys Nord Stream. Anteeksi, luulin, että minulla on enemmän puheaikaa. Päätän tähän. Uskon, että ruokaa pitäisi käyttää energiantuotantoon, ei, ensi vaiheessa ja siksi en ole kappaleen kuusi kanssa samaa mieltä tässä mietinnössä, mutta palaamme siihen myöhemmin. Kiitoksia. Kiitos, Me, e, very... Kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoista lukemista. En ole kovin paljon eri mieltä, mutta tällä hetkellä Irlannissa halutaan istuttaa enemmän puita, kun ajatellaan energialähteitä, mutta yksi asia, jota pitää tarkastella, ja nyt täytyy katsoa näitä ennalta vaikutuksia, eli Irlannissa joissain alueissa näitä puita istutetaan tietyillä alueilla ja se johtaa siihen, että metaania vapautuu ilmakehään ja se tuhoaa alueita, jotka auttavat torjumaan ilmastonmuutosta. Eli tätä pitää tarkastella, vaikkakaan tässä ei ole mitään järkeä, niin tämä kuitenkin jatkuu tämä toiminta. En myöskään pidä siitä, että autossani niin olisi polttoainetta, joka on tehty ruuasta. Ja sitten sanotaan samaan aikaan radiossa, että Afrikassa ihmisiä kuolee, kun heillä ei ole ruokaa, eli tätä on hiukan vaikea sulattaa. Pan poseł Dokman. Tak for det. Sitten Dorfman. Jeg synes også, at det er godt, at vi ligesom får diskuteret mange af de her forskelle, der er. Minusta on hyvä, että meillä on näitä eroja jäsenvaltioilla, että niistä keskustellaan, koska on olemassa suuria eroja, niin kuin olemme voineet nähdä joissakin maissa on asioita kehitetty pitemmälle kuin toisissa. Meillä pitäisi olla pitkän tähtäyksen tavoite ja ratkaisu, ja se koskee myös tutkimusta. Näemme, että että on alueita, joita käy biomaissin kasvattamiseen, niin kuin Pohjois-Saksalla ja Tanskan raja, se merkitsee sitä, että maan vuokrahinnat nousevat ja viljelijät joutuvat lähtemään näiltä alueilta. Mutta huomenta tutkimuskin voisi johtaa siihen, että energiaa voitaisiin tuottaa jos ajatellaan vaikkapa energiaa, jota tuotetaan tuulivoimaloilla, eikä sitä voitaisiin muuttaa tietysti vaikkapa vedyksi, ja voitaisiin käyttää sitten autoissa ja liikennesektorilla, että pitäisi pohtia kaikkia erilaisia vaihtoehtoja. Jos me pidämme tärkeänä tutkimusta, pitää tutkimuksen kautta pyrkiä etsimään vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille tulevaisuudessa. Kiitos sitten Natron. Kiitoksia. Esittelijä jo puhui lyhyesti näistä asioista, mutta ei pidä unohtaa, että kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä, täytyy muistaa myöskin aurinko, tuuli ja vesienergia. En nyt enää palaa siihen, mitä joissain jäsenvaltioissa, kuten Italiassa on tehty, siellä on pyritty hyödyntämään näitä energialähteiden käyttöä. Eli 20 prosenttia energiasta pitäisi saada uusiutuvasta energialähteestä vuoteen 2020 mennessä. Ja jotta saataisiin aikaan tuloksia, meidän täytyy muuttaa tätä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja ne pitää korvata muilla. Ja suuryrityksissä halutaan hyödyntää esimerkiksi hyvin paljon tuuli- ja aurinkovoimaa, mutta tämä johtaa sitten maankäytön muutoksiin ja vääristymiin markkinoilla. Eli meidän täytyy kiinnittää erityishuomioita siihen, että käytetään maata niin, että ollaan energian osalta itseriittoisia. Ja ainoastaan sen jälkeen voidaan sitten katsoa, millaista ylijäämätuotantoa saadaan aikaiseksi. Maatahan ei ole rajattomasti käytössä, kestää sata vuotta ennen kuin saadaan maa jälleen käyttöön intensiivisen maatalouden käyttöön, koska siellä on käytetty niin paljon torjunta-aineita. Ja meidän täytyy myöskin varmistaa siihen, että saadaan viljelyalaa myöskin aurinkopaneelien käyttöön. Ja meidän täytyy varmistaa myöskin maaperän hedelmällisyys ja meidän täytyy torjua ilmastonmuutosta. Esimerkiksi täytyy katsoa, millaisia tuhoja koituu, jos hakataan esimerkiksi puita energiakäyttöön. Ja teemme sitten yhteistyötä esitellen kanssa. Haluamme saada nämä muutokset mukaan tekstiin, koska ovat meille tärkeitä. Kiitoksia. Sitten Anjum. Uh, puhumme biomassasta uusiutuvan energian lähteenä ja kyllä mietin sitä, Otetaanko tässä lausunnossa sitä esille, miten herkkästä asiasta on kysymys, sillä aina kun on jonkinlainen etäisyys kysymykseen, joka liittyy kuljetuksia, tätä asiaa voidaan edistää. Minä mentin paljon rahaa, kun itse toimin tällä alueella. On kaksi avaintekijää biomassan osalta. Sen käytön täytyy olla paikallista ja toinen sen tuotantoon ei saa syntyä mitään kalliita lisäpanostuksia. Jos tämä on mahdollista, silloin se on toimivaa toivoisin, että tässä lausunnossa ottaisiin esille yhtä myönteistä asiaa, joka liittyy biomassaan, nimittäin se, että kun vilja viedään, niitä valmistetaan eh, etanolia, se mitä siitä jäljelle jää tässä vaiheessa tästä viljasta on rehua eläimille, siinä on runsaasti valkuaista, ja minusta olisi tärkeää, että sekin mainittaisiin, koska se olisi yksi pitkän tähtäyksen toimiva tekijä biomassan yhteydessä. Dziękuję. Czy pani poseł Petin tak, czy zrezygnowała? Kiitos. Sitten Petjus, haluaisitko tekin vielä puheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kollega Bokovic erinomaisesta mietinnöstä ja esittää hänelle lausunnosta ja hänelle onnittelut tästä, koska hän on oikein hyvin havainnut, että maatalousvaliokunnallakin on tässä vastuuta. Muilla kollegoilla on ollut ehdotuksia, joita ovat tehneet mm, ja on tietysti myös alueita, joissa teollisuusvaliokunta ja ympäristövaliokunta ovat vastuussa, sillä minä olen itse asiassa lausunnonlaatijana, mutta nyt täytyy miettiä sitä, miten tärkeä on se näkökanta, jonka maatalousvaliokunta voi tähän asiaan esittää, miten tärkeä maatalousmaa, hyötymaa on paljon myöskin sellaista maa, jota on käyttämättömänä. Ennen kaikkea useissa valtioissa on paljon maata käytettävissä. Tärkeää, mitä paikallinen väestö nämä käyttämättömät maa-alat ottaa käyttöön ja että se, mitä siellä tuotetaan, hyödynnettäisiin sitten biopolttoaineiden kehittämiseen. Tämä voisi hyvin kuulua näihin esitettyihin tavoitteisiin. Minusta on hyvä, että ollaan johdonmukaisia ja aktiivisia metsätaloudessa niin, että tuetaan biomassan tuottajia ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Se on hyvin tärkeää ilman, ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja se myöskin edistää tavoitteiden saavuttamista. Komissio on jo viitannutkin siihen, että hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen on edistynyt, edistynyt hyvin hitaasti jäsenvaltioissa. Uusiutuvien energialähteiden tuottamisessa on tärkeää, että jäsenvaltiot yksinkertaistaisivat menettelyjä. Proszę przedstawiciela komisji, pan... Sitten komission edustaja Julio Valpi energian pääosastosta. Eli ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvän puheenjohtaja. Kaikki nämä hyvin mielenkiintoiset kommentit ovat tervetulleita. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että komissiolla on hyvin selkeä päämäärä tehdä e- Euroopasta ensimmäinen mm, uudistuvan energian alalla johtaja siinä. Ja tämä teemme, tämän teemme saavuttamalla 20 prosentin eh, uudistuvan energian tavoite vuoteen 2020 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä seuraava uudistuvan energian tavoitteemme. Me olemme siis tämän 2030 puitteistoon ottaneet mukaan. Me myöskin haluamme ottaa uudistuvan energian mukaan energiajärjestelmäämme. Ja tässä yhteydessä bioenergia voi olla avainasemassa. Se on hyvin joustava energia. Sitä voidaan käyttää lämmitykseen, voimana ähm, ja liikenteessä ja kuljetuksessa. Meidän pitää tarkastella energian kulutustamme erityisesti osuuskuntien osalta ja sitä, kuinka voimme yhä vähentää hiilijälkeä kuljetuksen ja liikenteen alalla. Tässä uudistuva energia voi olla myöskin tärkeässä roolissa. Ja lopultakin osana uudistuvan energian direktiivin uudelleenarviointia kaudella 2020 vuoden jälkeen tarkastelemme myöskin mahdollisuuksia uudelleenarvioida Euroopan kestävyys politiikkaa bioenergian osalta. Luonnollisesti tämä pohjaa kestävän energian kriteereille biopolttoaineiden osalta ja me tarkastelemme myöskin kestävää metsän käyttöä ja mahdollisuuksia välttää ei-toivottuja seurauksia, kuten polttoaineen ja elintarviketuotannon vastakkainasettelua. Kiitoksia. Kiitoksia. Bokovic, haluatteko lyhyesti vielä loppupuheenvuoron? Ja, hvala za eh, te pripompin tudi za... Kommenteista kiitos myös ymmärryksestä eh, sille, että emme ole voineet vielä tavata eh, varjostelijoiden kanssa. Nyt on selvää, siis, että 22. maaliskuuta on määräaika tarkistuksille. Kiitos myös ehdotuksista, joita tähän mennessä on tehty. Me huomaamme, miten energia alue on myöskin sellainen, jossa hinnat ovat hyvin vaihtelevia, koska miksi raakaöljyn hinta muuttuu hyvin voimakkaasti, jolloin myöskin tavoitteena täytyisi olla sitten se, että kun lyödään lukkoon uusiutuvan energian osuun, se olisi sitten johdonmukainen ja pysyvä. Se, että maatalous vedettäisiin tähän mukaan, voi merkitä sitä, että syntyy korkeanlaatuista toimintaa. Kohta kuusi on tietysti jonka poleminen, minä myönnän sen, kun se, missä puhutaan siitä, eh, voidaanko tätä kautta saada aikaan myöskin eh, hintavakautta. Mutta maidon osallakin on ollut näin, koska silloin kun eh, säännöt purettiin, näin kävi ja sama koskee myöskin sokerijuurikasta vuoden 2016-2017 osalta ja ehkä tätä voitaisiin tällä tavoin säädellä, sillä tällainen liikatuotanto, liikatarjonta voi johtaa ongelmiin. No, paikallinen tuotanto on totta kai tavoite, joka on yhteydessä muiden ympäristöystävällisten tavoitteiden kanssa. Ja täällähän puhuttiin myös siitä, että on paljon sellaisia alueita, aloja, joissa ei ole mitään varsinaista viljelytoimintaa ja jotka voisivat tarjota tässä mahdollisuuksia. Ja sitten tietysti mainittiin aurinko ja tuuli, mutta ne ovat järjestelmiä, jotka ovat sellaisia, että ne toimivat 10-15 vuotta ja joiden osalta ei ole olemassa tällaista suurta vaihtelua. Jos maataloudessa tämä voitaisiin säädellä samalla tavoin, saisimme aikaan vakaammat hinnat. Olen joka tapauksessa iloinen siitä, että keskustelua tullaan jatkamaan. Minä eh, lausunnonlaatijana olen joutunut tietysti rajoittumaan maatalouteen ja myöskin käytössäni on ollut rajallisesti tekstiä tällaisen lausunnon laatimisessa. Kiitos. Kiitoksia. No, mitenkäs nyt sitten voin kertoa seuraavalle esittelijälle, että aika on vähän. Kaikki haluavat puheenvuoron ja sitten meillä ei ole riittävästi aikaa. Nyt hintojen epävakaus. Se on hyvin vakava aihe nyt tässä tilanteessa kaikille, koska meillä ei ole minkäänlaista vakautta. Eli Angelique E saa esitelle meille oman mietintönsä. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyrin puhumaan lyhyesti, vaikka sanoittekin, että asia on erittäin tärkeä. Uskon, että joka tapauksessa meidän täytyy keskustella tästä kysymyksestä vielä uudelleenkin. Aivan aluksi hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin kiittää luottamuksesta, jotka minulle olette osoittaneet. Tämä on hyvin tärkeä kysymys Euroopan maataloudessa, erityisesti nykyisen syvän kriisin aikoina hintojen volatiliteetti tai epävakaus on kasvanut viime vuosina. Vaihtelu on ominaista kaikille markkinailmiöille, mutta näin suuret vaihtelut näin lyhyellä aikavälillä ovat ilmiö, joka on poikkeuksellinen. Ilmiö ei jätä vaikuttamatta maanviljelykseen se aiheuttaa epävarmuutta, viljelijät eh, eivät eh, tiedä tulevaisuudesta ja tämä yllyttää myöskin erilaiseen keinotteluun. Tällä hetkellä markkinat ovat eh, maailmanlaajuiset ja tämä ilmiö valitettavasti ei ole vain Eurooppaan rajoittuva tai sen jäsenmaihin. Euroopan unioni YMPn kautta pyrkii luomaan välineitä, joiden kautta voitaisiin tarjota hintojen volatiliteetille ratkaisuja eurooppalaisena lainsäädäntäjänä meidän pitäisi tarjota apua myöskin eurooppalaisille viljelijöille. Äh, tämän vuoden helmikuun keskustelut ovat tehneet mahdolliseksi äh, aloittaa tiettyjä pohdintoja, en nyt kaikkia mainitse tässä, mutta esimerkiksi vakuutusjärjestelmät, äh, kahden pilarin järjestelmä YMPssä, avoimet markkinat, erilaiset tuki- ja interventiojärjestelmät, kilpailu oikeustoimet ja Euroopan komission toiminta G20-ryhmässä, mutta nämä eivät ole ainoita asioita, joista keskustelimme ähm, helmikuisessa kuulemisessa. Vaikuttaa siltä, että tämä kysymys ei ole vain hyvin tekninen, vaan myöskin erittäin poliittinen. Hyvin suuria näkemyseroja on olemassa erityisesti liittyen erityisesti Euroopan komission ja parlamentin välillä. Viljelijänä, ammattiviljelijänä, en voi tyytyä siihen, että me saa konkreettisia ehdotuksia ja välineitä. Me tarvitsemme yksinkertaisia, ymmärrettäviä ehdotuksia. Viljelijät odottavat meiltä paljon. Tämänhetkinen tilanne pakottaa meidät olemaan käytännönläheisiä. Minun tarkoitukseni on tarjota Euroopan komissiolle ja parlamentille pohjaa pohdinnalle, jotta voisimme käsitellä näitä kysymyksiä mahdollisimman tehokkaasti, äh, kun äh, teemme yhteisen maatalouspolitiikan 2020 arviointia. Meillä on kaksi ulottuvuutta. Meidän täytyy käsitellä hintojen volatiliteettia ja erilaisia seuraamuksia, siis eri seuraamuksia, joita tällä on Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Ja toisekseen Euroopan parlamentin täytyy voida nimenomaisesti näitä ongelmia käsitellä myöskin pitkällä aikavälillä ja kolmanneksi Euroopan komission täytyy pyrkiä tarjoamaan ratkaisua jo. Voisin jakaa teille ne tavoitteet, jotka mielestäni ovat kaikkein tärkeimmät. Niitä on kolme. Ensinnäkin Euroopan elintarvikan riippumattomuus, toisekseen viljelmien säilyminen ja kohtuullisten elinolosuhteiden takaminen viljelijöille – Toivon, että tämä mietintö antaa pohjaa rikkaalle monimuotoiselle keskustelulle. Toivottavasti löydämme tehokkaita vastauksia nyt suuresti kärsivälle viljelysektorille. Ja tässä yhteydessä teen varjoistelijoiden ja kaikkien esittelijöiden kanssa yhteistyötä. Pyrin laatimaan mietintöni niin, että jokainen antaa kantansa tai äänensä kuuleviin. Tämä on lähestymistapani tällä hetkellä. Minun oveni on auki kaikille. Kiitoksia. Otwieram dyskusję. Prosiłbym, aby także... No niin, sitten aloitamme keskustelun. Myöskin sähköpostitse voitte ottaa yhteyttä esittelijän tai puhua hänelle henkilökohtaisesti. Ja nyt vielä ennen määräaikaa tarkistusten jättämiselle. Eli varmaan tämä voidaan hoitaa vielä ennen kuin käsittelemme tarkistuksia. Millä Monet kiitokset tämän suunnan esittämisestä, mihin suuntaan tässä nyt oltaisiin menossa. Minusta meidän pitää intensiivisesti katsoa markkinoiden vaihteluvuutta. Minulle on kaksi asiaa tärkeitä. Toisaalta se, että ajatellen eh, nuoria viljelijöitä me tavoitteellisesti pyrimme valmistamaan, varmistamaan tulevaisuuden nuorille viljelijöille. on hyvin tärkeää että toisessa pilarissa edelleenkin on paljon liikkumavaraa alueille. Ja olen iloinen, jos asetamme ensisijaiseksi sen, että meillä on ravinnon tuotantoa. Minusta kuitenkin on hyvin tärkeää sain todeta, että on vaikea saada aikaan sellainen tasapaino sen osalta, että maatalous on se sektori, joka on tärkein elintarvikkeita tuottava sektori, mikä merkitsee sitä, että täytyy parantaa tilannetta nuottiviljelijöiden osalta. Minusta on hyvin tärkeää, että näiden varmistusjärjestelmien osalta saamme aikaan ratkaisuja. Kiitoksia tästä lyhyestä puheenvuorosta. Kiitoksia. Täytyy katsoa, millaisia välineitä voidaan käyttää, jotta voidaan vähentää maataloustuotteiden hintojen epävakautta. Ensinnäkin meidän pitää käyttää futuurimarkkinoita, se on ihan vapaaehtoista, ja jotta se toimisi kunnolla, siellä pitää olla mukana kuluttajia ja tuottajia ja ihmisiä, jotka sitten spekuloivat. Ja kun näin sitten käy, niin viljelijät voivat viljellä ja tietää, mikä hinnan saavat, ja silloin karjan kasvattajat esimerkiksi voivat miettiä rehun hintaa etukäteen. Ja minua ärsyttää nyt se, että Euroopan unionissa yritetään turhauttaa ja tehdä futuurikaupasta mahdollisimman hankalaa. Sitten toinen väline on jotain, mitä nähdään hyvin paljon Britanniassa. Eli vähittäismyyjät yhdistävät tuottajien kanssa toimintaansa ja he saavat sitten rehusopimuksia. Eli jos rehun hinta nousee, silloin myöskin tuotteen hinta nousee automaattisesti. Näin tapahtuu juuri nyt. Minä tiedän, koska olen ollut tässä mukana. Kiitoksia. Ozon. Kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti hintojen volatiliteetti on dramaattinen ongelma maataloudessa. Se vahingoittaa viljelijöitä ja tuottajia ja myöskin kilpailukykyä ja nakertaa tilojen kilpailu mahdollisuuksia. Vuoden 2010 jälkeen volatiliteetti on kasvanut valtavan paljon. Se on lähestulkoon ennennäkemätöntä. Maailmanlaajuinen kilpailu aiheuttaa sen, että strategiat ovat hyvin erilaisia eri toimijoilla. Ja 71 prosentilla Kiinassa tuotanto on kasvanut 40 prosentilla Yhdysvalloissa ja niin edespäin. Ja Euroopan unionissa se on taas laskenut 6 prosenttia samalla aikavälillä. Tämä on ainakin selvä kuva. Komission ähm, erilaiset äh, säätelytoimet, kuten esimerkiksi elintarvikkeiden varastointi niin edespäin, on purettu vto sääntöjen muuta. Ja meillä on myöskin asioista nykyisin äh, kansainvälisiä sääntöjä maataloustuotteisiin kohdistuu myöskin hyvin suurta hintapainetta ja Euroopan unionin pitäisi pyrkiä kuitenkin takaamaan ähm, kohtuullinen korvaus tuottajille ja myöskin tämän lisäksi säilyttämään luomaan äh, maataloustyöpaikkoja ja maanviljely. Mielestäni nyt meidän pitäisi äh, aikaisempaan protektionistisempaan politiikkaan palata. Kuinka te haluatte, että me YMPtä voimme puolustaa tällaisessa tilanteissa, kun on aivan äärimmäisen kipeästi tarpeen, että viljelijät voisivat toimia riippumattomammin. Kiitoksia. Oh, sorry, sorry. Oui, merci. Euh, Kiitoksia. Kiitäisin nyt puheenjohtaja siitä, että hän laati kirjeen komission jäsenelle Hoganille. Kävin sen tarkkaan läpi. Ja kirjassa on monia asioita, joita meidän tulee tukea vielä voimakkaammin tässä valiokunnassa. No, minulla ei ole paljon sanottavaa, koska Luazo jo oikeastaan sanoi kaiken. Sanoisin vain, että meillä ei ole enää kunnollista välinettä, jolla voidaan vähentää hintojen epävakautta. Ja eri paketit, oli kyse sitten sokerista tai maidosta, niin no nyt nämä maitokiintiöt. Tällä hetkellä ainoastaan, kun ajatellaan tällaista rationaalista protektionismia, niin silloin voimme päästä oikealle hintatasolle. list był do pierwszego komisarza to znaczy do przewodniczącego junckera. Niin. Tämä kirja lähetettiin Junckerille ja sitten Caputo niin hintojen epävakaus maatalousmarkkinoilla on nyt tällainen pysyvä riski viljelijöille. Euroopassa on purettu perinteistä tuotantoa hyvin paljon ja kuuntelin tarkkaavaisesti esittelijää ja olen samaa mieltä tästä lähestymistavasta, jota hän ehdottaa mietinnössä. Eli erityisesti meidän täytyy ottaa huomioon tämä tilanne, jossa tätä keskustelua käydään. Mutta myöskin haluaisin hiukan puhua tästä innovoinnista. Maatalous on muuttunut, talous on muuttunut. Eli mielestäni meidän pitää miettiä innovatiivisia tapoja toimia nyt tässä hintojen epävakauskysymyksessä. komission jäsen Haukan on jo todennut, että meidän täytyy miettiä, millä tavalla pystymme puuttumaan tähän tilanteeseen. Ja meidän täytyy katsoa laajemmin tätä tilannetta, eli miten voimme esimerkiksi suojata euroa määräisellä helpottamisella. Eli tässä nyt on liikkumavaraa, kun ajatellaan mahdollisuuksia ottaa mukaan myöskin Euroopan investointipankki jotta voisimme toimia innovatiivisella tavalla. Eli toivottavasti tällä tavalla voimme sitten löytää oikean etenemistavan. Kiitos. Tak for det. Øhm, jamen, øh, jeg, jeg vil sige, det der er vigtigt her også, det er jo, at man ligesom får... Hyvin tärkeää on, että käydään lävitse kaikki mahdollisuudet, joita on, on tukea eri jäsenvaltioissa. Me voin tällä hetkellä nähdä maitosektorilla tilanteen, jossa on ryhdytty tällaisiin tukiostoksiin. Ranskassa on toteutettu tätä, mutta kaikissa maissa näyttää olevan mahdollista. On näitä erilaisia ehtoja. Eh, tämä ei käy, jos me haluamme, että Euroopassa ovat kaikki mahdollisuudet kaikkien kannalta tilanne sama, nimenomaan kilpailua. Nyt en puhu mitään siitä, miten pitäisi suhtautua Venäjään, mutta jos me olemme samoilla markkinoilla ja, ja haluamme, että kysyntä ja tarjonta vastaavat toisiaan, silloin meidän pitää lyödä lukkoon hintataso, joka on riippuvainen maailmanmarkkinahinnoista. Meidän pitää myöskin katsoa tuotteidemme laatua ja miettiä sitä, miten tämä otetaan jälleen keskipisteeseen, että, ihmis, että katsotaan, mitä ihmiset ovat valmiita maksamaan niistä tuotteista, joita me tuotamme. Meidän pitää myös nähdä mahdollisuudet, jotka liittyvät siihen, että ryhtyisiin tällaisiin spekuloiviin ostoksiin, esimerkiksi viljan osalta siksi, että maailmanmarkkinahinta on pudonnut 2 prosenttia. Silloin on oletus siitä, että hinta tulee nousemaan 7 prosenttia muutaman kuukauden sisällä ja jälleen putoaa. Siksi meidän täytyy minun mielestäni miettiä sitä, että me olemme kilpailussa maailmanmarkkinoiden kanssa. On tärkeää ajatella tätä ja pohtia, mikä vaikutus TTIPillä on meidän tuleviin markkinoihimme. Kiitoksia puheenjohtaja. Hintojen volatiliteettikysymys on sellainen, että mielestäni sitä ei voida käsitellä yhtenä kysymyksenä, sillä ne syyt, jotka ajavat hintoja ylöspäin, vaativat ja toimia, jotka ovat hyvin erilaisia kuin ne ilmiöt, jotka ajavat hintoja alaspäin. Hintoja painaa alas ylituotanto, mutta voi olla myöskin niin, että jonkinlaiset tietokatkokset aiheuttavat liikatuotantoa. Nämä volatilittikysymykset osoittavat ennen kaikkea, että jos me haluamme puuttua niihin. Me tarvitsemme Eurooppaa, jokainen jäsenmaa tarvitsee Eurooppaa, Eurooppaa kansainvälisellä kentällä. Tämä ongelma täytyy ratkaista G20 ja FAON tasolla. G20 on oikea foorumi. Ei tämä kysymys ole aikaisemmin, se ei ole sinne palannut. Kuitenkin FAO tekee asian parissa myöskin töitä ja mielenkiintoista olisi kuulla FAO, että tietäisimme, kuinka paljon 6 tai 7 vuoden aikana se on tehnyt asiassa. Jos onnistumme tasapainottamaan tilannetta maailmanlaajuisesti, meidän täytyisi pyrkiä myöskin löytämään välineitä, jotka ovat sisäisiä välineitä. Tällä hetkellä meillä on esimerkkejä eri jäsen eri maista ympäri maailman, myöskin Euroopan unionin sisällä erilaiset vakuutusjärjestelmät, mutta mielestäni olisi utopistista kuvitella, että sisäisin päätöksin voitaisiin vaikuttaa ilmiöön, joka on ennen kaikkea tiedon kulun kysymys kansainvälisellä tasolla. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin tukea paljon siitä, mitä on sanottu, esimerkiksi mitä Dantan sanoi. Tällä hetkellä Saksassa, kun keskustelen viljelijöiden kanssa, niin hyvin usein puhutaan silleen, että kyseessä on kansallinen ongelma, jota ei voida kuitenkaan ratkaista kansallisella tasolla. Eli pitäisi olla kansallisia erityissääntelyitä ja verokysymyksiä viljelijöille. On hyviä vuosia ja pitäisi olla mahdollista, että hyvinä vuosina voisi sitten varautua verojen osalta huonoihin vuosiin. Näin Saksassa on suunniteltu. Tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa, mutta sitten jäsenvaltioiden pitäisi reagoida tähän ja sitten määrien sääntelystä. No se tulee toimivaan aina, jos meillä on lisätukea. Ja jos tällaista lisätukea ei ole, niin tämä järjestelmä ei voi toimia. Meillä on sopimuksia, jotka koskevat 28 jäsenvaltiota, ja meillä on VTO-sopimuksia, niitä ei voi muuttaa. Eli meidän täytyy nyt miettiä järkevämpää järjestelmää, joka toimii ainoastaan tällä tavalla pääsemme eteenpäin, koska järjestelmä pitää saada toimimaan tämän tuen kanssa ja en nyt puhu tästä sen pidempään. Kiitoksia. Ja sitten komission edustaja Anjotis, olkaa hyvä. Thank you, chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin selventää teille yhden asian aivan aluksi. Me haluamme tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä esittelijän kanssa ja olemme jo lähettäneet taustatietoa aikaisemmista arvioista, joita olemme tehneet alalla. Me olemme tällä hetkellä päivittämässä analyysiä, joka kattaa kaikki olemassa olevat välineet hinta-vaihtelun alalla ja me olemme valmiita antamaan lisätietoja mietinnön esittelijälle kaikille muillekin valiokunnan jäsenille, jos nämä niin toivovat. Haluaisin myöskin selventää pari asiaa, jotka eivät ehkä tulleet kovinkaan selväksi aikaisemmassa niin kun meillä oli kuuleminen. En nyt puhu Euroopan parlamentin aloitteesta ja ehdotuksista komissiolle. Tämähän kuuluu teille. Minä keskittyisin enemmänkin päämääriin ja tosiasioihin. Haluaisin korostaa yhtä asiaa, joka meistä tulee epäselvällä tavalla käytetyksi. Me emme koskaan halua ruusuista kuvaa esittää siitä, minkälainen maanviljelyn tila tällä hetkellä on. Aivan selväksi tulee se, että nousevatpa tai laskevatpa hinnat, maanviljelyksessä on samat ongelmat. Hinnat, maataloushyödykkeiden hinnat, nousevat vain kymmenesosalla energian ja lannoitteiden noususta. Ja kun ne laskevat, sama on totta. Me siis puhumme ilmiöstä, joka teknisesti on kaupan rapautumista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että viljelijät ovat todellakin hintojen puristuksissa. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että olemme aivan samaa mieltä esittelen kanssa siinä, että epätietoisuus hintoihin liittyen on suurin ongelma juuri tällä hetkellä. Kun keskihinta on 100 euroa, kuten viljan osalta oli noin vuosikymmenen ajan, ja sitten se nousee 20 eurolla tai laskee 20 eurolla, tietää suurin piirtein, mikä kehityskulku on ja kuinka paljon volatiliteettia on. Tätä voidaan mitata, mutta kun Kahdeksassa vuodessa kaksi kertaa hinnat nousevat ja kaksi kertaa romahtavat. Mitään kehityskulkua ei enää ole olemassa. Ei tiedetä kuinka arvioida tai mitata volatiliteettia. Lyhyesti sanottuna me korostamme sitä, että tässä on kolme asiaa, joihin tulee puuttua. Volatiliteetti, liikkuvuus ja hintatason epävarmuus. Meidän täytyy pystyä korjaamaan nämä ongelmat. Vain niin voimme onnistua sauttamaan tavoitteen. Ja jotta voisimme tässä onnistua, tarjoamme kaiken mahdollisen teidän työnne pohjaksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitämme tästä lupauksesta tukea meitä ja siitä, että haluatte olla edistämässä asiaa. Ja nyt esittelijä saa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Oui, très brièvement, monsieur le président. Niin ihan lyhyesti puheenjohtaja, koska aika alkaa loppua. Haluaisin vain kiittää kollegoita, jotka ovat paikalla näistä puheenvuoroista. Ne on tietysti pantu merkille ja luotan siihen, että tulevina viikkoina voimme tämän pohjalta muokata tekstiä, koska meillä on aika tiukka aikataulu. Eli lähetän käännettäväksi noin 20. huhtikuuta tämän mietinnön, eli tässä ei ole enää paljon aikaa. Ja halusin vakuuttaa valiokunnalle, että tietysti käymme vuoropuhelua esittelijän ja varjoesittelijöiden välillä ja komission välillä. Meidän kaikkien täytyy tehdä työtä saman suuntaan viljelyiden hyväksi ja meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotta voimme suojella eurooppalaista viljelyä tulevaisuudessa ja valmistella tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kiitos. E, Kiitoksia, edustaja. Eli hyödyntäkää myöskin kansallisia kokemuksia. Espanjan maatalousministeri puhui ravintoketjusta ja mitään monimutkaisia tutkimuksia ei ole, mutta meillä on tutkimuksia, jotka koskevat yksittäisiä aloja. Agio puhui tästä ja varmasti olisi hyödyksi sitten tutustua näihin kysymyksiin, että voimme vielä parantaa tätä mietintöä. Me käymme varmasti vielä keskustelua siinä vaiheessa, kun käännökset on tehty. Parin minuutin tauko ja sen jälkeen aloitamme sitten koordinaattoreiden kokouksen. Kiitokset komission edustajille, kiitoksia teille ja nyt sitten käynnistämme kohta koordinaattorien kokouksen.